Colleghi, cominciamo i nostri lavori, apprezziamo la... Hyvät kollegat, aloitetaan työmme. Ähm, on mukavaa, että vastuukollegat ovat paikalla. Ensimmäinen kohta esityslistalla esityslistan hyväksyminen. Te olette huomioinut ne muutokset, jotka sähköpostitse lähetettiin eilen kaikille valiokunnan jäsenille. Nämä muutokset kohtavat sitä, että Algeria kohta on lykätty. Sitten äänestetään tänä iltapäivänä kahden, kokouksen päättyessä kahdesta lausunnosta ja sitten äänestetään Liisekin mietinnöstä huomenna aamulla. Esityslistan uusi versio on olemassa ainoastaan englanniksi ja se on valmisteltu ja siinä on otettu huomioon nämä muutokset. Jos vastustusta ei ilmene, niin sitten esityslista on hyväksytty. Seuraava kohta. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista. 22. syyskuuta, 4. 5. lokakuuta, 11. lokakuuta. Jos vastustusta ilmenee, niin sitten pidän näitä pöytäkirjan hyväksyttynä. Vastustusta ei ole. Sitten kolmas kohta. Mietintöluonnos Euroopan parlamentin parlamentin suosituksiksi neuvostolle johdonmukaista politiikasta sellaisia autoritäärisiä hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä niiden johtajien harjoittaessa henkilökohtaisiin ja kaupallisiin etuihinsa liittyvää toimintaa EUn rajojen sisällä. Tämä on parlamentin suositus. johdonmukaista politiikasta sellaisia autoritaisia hallintoa kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä. Esittelijä on herra Watson. Hän on 5. lokakuuta antanut luonnoksensa sen jälkeen, kun asiantuntija antoi lyhyen raportin liittyen sanktioihin joitakin maita kohtaan. 17. lokakuuta oli tarkistuksien jätön määräaika ja yhteensä jätetystä 39 tarkistusta. Pyytäisin, että esittelijä herra Watson kommentoisi näitä tarkistuksia. Kiitoksia. Buongiorno a tutti. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Hyvä puheenjohtaja, toivon, että en joudu käyttämään tässä liikaa kollegoiden aikaa. Aivan kuten Henrik kahdeksas sanoi yhdelle kuudesta vaimostaan Anne Boleynille, älä huolehdi, en pidä sinua kauaa. On suuri ilo saada esittää tämä mietintö toista kertaa – James Madison yliopiston opiskelijoiden seurassa Yhdysvalloista. Varmaankin James Madison olisi kovasti hyväksynyt täällä tehdyn työn ja sen tavan, jolla Euroopan unioni pyrkii vakauttamaan asemansa arvounionina. Ja juuri tässä valossa esittelen teille, hyvä puheenjohtaja, tämän ehdotuksen johdonmukaiseksi sanktiopolitiikaksi Euroopan unionissa sellaisia hallintoja kohtaan, joita kohtaan sovellamme rajoittavia toimia. Hyvä puheenjohtaja, aloittaisin ehdottamalla, että niiden keskustelujen valossa, nyt on kysymys, pyrimme muuttamaan mietinnön otsikkoa niin, että se itse asiassa totesi, toteaisi ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle johdonmukaisesta politiikasta sellaisia hallintoja vastaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, kun niiden johtajat harjoittavat henkilökohtaisia kaupallisetuista liittyvää toimintaa EUn rajojen sisällä. Eli poistettaisiin sana autoritäärinen. Ja tehtäisiin selväksi se, että kysymys on siitä, että tämä sovelletaan, tätä sovelletaan sellaisia hallintoja kohtaan, joihin sovelletaan jonkunnäköisiä rajoittavia toimenpiteitä. Ja tietysti hyvä puheenjohtaja, kollegoita tuskin tarvitsee muistuttaa siitä, että arabikevään valossa, kun tietyllä tapaa äh, äh, on tehty selväksi, että me olemme tukeneet aiemmin joitakin Pohjois-Afrikan diktaattoreja, jotka nyt on syrjäytetty vallasta. Uskoakseni tämä mietintö on aivan oikea-aikainen. Haluaisin kiittää kollegoita siitä mielenkiinnosta, jota he ovat osoittaneet tätä mietintöä kohtaan ja esitetyistä tarkistuksista. Haluan kiittää sihteeristöä, varsinkin Marcos Alonsoa, avusta, kun hän on pyrkinyt kokoamaan nämä tarkistukset kompromisseiksi ja haluan kiittää varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä, jonka avulla he ovat pyrkineet auttamaan minua, kun olen halunnut varmistaa laajapohjaisen yhteis- yks- yhteisymmärryksen tämän mietinnön taakse. Kaksi selventävää asiaa. Yksi niistä liittyy sanktiotermin käyttöön toisaalta ja rajoittavat toimenpiteet termin käyttöön toisaalta. Euroopan unionin sopimuksessaan ei käytä sanaa sanktio sopimuksissa, vaan se puhuu rajoittavista menettelyistä. Sanktio on YK-termi, ja kun me näitä sanktioita sovellamme, jota me nimitämme rajoittavaksi toimenpiteiksi, menemme pidemmälle ja lisäämme sellaisia rajoittavia toimenpiteitä, jotka ei ole, joita ei ole, joista ei ole YK-tasolla sovittu. Ja tästä syystä ehdottaisin, että tarkistusta 43 ei hyväksyttäisi. Siinä vaaditaan selkeää määrittelyä. Sillä valitettavasti EU-lainsäädännössä sanaa sanktioille käytössä. Toinen selvennys, hyvä puheenjohtaja, koskee sitä roolia, jonka haluamme tarjota Euroopan parlamentille tässä prosessissa. Kun rakennamme Euroopan unionin ulkosuhdehallintoa ja yhteistä ulkopolitiikkaa, niin ehdotan, että parlamentilla olisi rooli, kun rajoittavia menettelyjä muotoillaan ja niitä valvotaan. Minun tavoitteenani ei ole se, että parlamentilla tulisi olla rooli joka ikisessä päätöksessä, joka tehdään sen suhteen, mitä rajoittavia menettelyitä tulisi soveltaa ketä vastaan ja milloin. Minusta vaikuttaa siltä, että se on kuitenkin hallinnon tehtävä. Hyvä puheenjohtaja, olemme kyenneet vetämään yhteen suuren määrän näitä tarkistuksia 16 kompromissitarkistukseksi. Vaarana tässä on se, että lopputuloksena on suositus, joka on joulukuusenomainen. Paljon erilaisia palloja roikkuu eri oksilta. Siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että olemme kyenneet säilyttämään ehdotuksen tavoitteen. Ja toivottavasti kollegat voivat auttaa sitten, kun äänestämme tarkistuksista niin, että saamme menestyksellisesti hyväksyä johdon, hyväksyttyä johdonmukaisen ehdotuksen. Grazie. Ei. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja kaikille kollegoille, jotka haluavat puhua, pyytäisin, että otatte kantaa esittelijän ehdotukseen, että poistetaan tästä otsikosta ähm, sana autoritäärisiä, joka äh, on siis lausunnon otsikossa. Jos tätä ei kukaan vastusta, niin sitten hyväksymme tämän kollega Watsonin ehdotuksen ja kirjaamisen ylös. Vastustaako kukaan? Ei. Hyvä. Sitten se on hyväksytty. Varjoesittelijät ovat kollega Jegle. Jegle. Prego. Sie haben das sehr gut gemacht, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä tästä mietinnöstä sydämellisesti hänen avoimuudestaan koskien aika monia tarkistuksia ja kompromissityöstä. Erityisesti epv kolikolta haluaisin myös kiittää, jotka jo etukäteen ovat osoittaneet paljon valmiutta yhteistyöhön. Ja kuten esittelijä sanoikin, niin määrittelemään selkeän tavoitteen – ja ettei mitään joululahjalistoja tässä muotoilla. Ja se oikein hyvin on saavutettukin, tai tullaan saavuttamaan, jos tällä tiellä jatketaan. EPPnä meille on tärkeää se, että kaikissa toimissa, joita meillä tällaisia hallintoja kohtaan on, niin pidetään aina taustalla se, että huomioidaan ihmiset ja heidän oikeutensa. Se on tärkeä asia. Meidän pitäisi vielä miettiä sanavalintaa rajoittavista toimista ja sanktiosta Tämä hän tehtiin selväksi jo eilen. Voisimme kuvitella, että voitaisiin esittää, että sanktio olisi mahdollinen, se pitäisi olla mahdollinen jo aikaisemmassa vaiheessa. Että, että rajoittaa että voitaisiin puhua jo aikaisemmassa vaiheessa sanktiosta EU-tasolla. Tämä täytyisi vielä selvittää. Arvostamme sitä, mutta sehän oikeastaan mietinnössä onkin, että täytyy ajatella myös sitä, miten tuetaan oikeusvaltiota ja demokratisointia myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tuetaan vakaata perustuslakia ja äh, vaaleja. Eli suhteita pitäisi katkaista kokonaan, vaan pitäisi olla aina mahdollista jättää vielä ainakin vähän raolleen myös koskien taloudellista yhteistyötä. Sekin on meidän intressimme. Ja meillä on hyvin tärkeää, että että ei strategisten taloudellisten intressien, ei ideologisten intressien takia käytetä kahta mittatikkua, kaksia standardeja. Tästä varmaan olemmekin samaa mieltä. Vielä kerran kiitoksia kovasti ja toivon, että saamme, pystymme laatimaan tästä selkeän lausunnon, että se myös otetaan sitten huomioon. Grazie. Secondo intervento. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro on kollega Talalla sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti, kuten kolleganikin, koska arvostan niitä kompromissitarkistuksia, joihin pääsimme tästä mietinnöstä. Minulla oli useita huolia ensimmäisen mietintöluonnoksen suhteen, jossa oltiin erittäin tarkkoja, mitä tulee ulkomaisten johtajien lasten koulutukseen. Me ratkaisimme tämän ongelman yksinkertaisesti vältimme tätä muotoilua ja korostin enemmän tätä viisumikieltoa ja viisumien kautta voimme hoitaa tämän asian selvästi kaikkien ihmisoikeuksien mukaisesti. Toinen huolenaiheeni liittyi siitä, siihen, että yritettiin löytää jonkinlainen määrällinen kriteeri, kriteeri sanktioille – onnistuimme välttämään tämän muotoilun. Ja tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia, koska kompromisseissa ja muissa tarkistuksissa me saavutimme tasapainon parlamentaarisen vastuun ja toimeenpanovallan vastuun välillä. Ja tämän tyyppisessä mietinnössä se on erittäin tärkeää, koska joskus vastuualueet sekoittuvat. Minä olen valmis tukemaan kaikkia kompromissitarkistuksia sekä suurinta osaa esittelijän jättämistä muista tarkistuksista ja muiden kollegojen jättämistä tarkistuksista, koska minun mielestäni ne vahvistavat tätä mietintöä ja sen henkeä. Siinä kaikki. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro edust- herra James Keybright ulkosuhdehallinnosta. Um, thank you very much. Um... Kiitoksia. Ehkäpä on parempi, että puhun myöhemmin ja kommentoin jotakin täällä sanottua. Mutta hyvin lyhyesti sanoisin, kuten aiemminkin, että vastauksena – Kutsun 19.7. poliittisen turvallisuuskomitealta meiltä pyydettiin tarkastelemaan parasta käytäntöä ja valvonta hyvin usein tulee mainituksi jäsenvaltioiden toimesta ja se onkin tärkeää. Se varmaan samalla tavalla tulee esille kuin tässä teidän keskustelussanne. Sitten kuten edustaja Jegle juuri totesi, sanktiot ovat osa menettelypakettia ja otamme aina huomioon poliittisen asiayhteyden ja muut menettelyt, jotka ovat käytössä. Joten tämä keskustelu oli mielestäni hyvä edellisellä kerralla jo, ja on mielenkiintoista huomioida, että teidän keskustelunne toistelee hyvin pitkälti joitakin niitä pohdintoja, joita meillä on, kun pyrimme uudelleen tarkastelemaan näitä parhaita käytäntöjä. Kiitoksia. Äh, Le ho richiesto di intervenire perché non c'erano... Pyysin, eh, että puhuisitte, koska eh, kollegat eivät pyytäneet enää puheenvuoroa. Tämä on se syy, miksi annoin teille eh, puheenvuoron. Ja esittelijän vastaus, jos hän haluaa vastata non c'è, non ci sono grandi cose da dire. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastauksena ei ole paljonkaan sanottavaa, mutta haluaisin vielä kerran kiittää edustaja Jegleä ja Zalaa heidän eh, panoksestaan ja myöskin muiden varjoesittelijöiden panoksesta. He helpottivat tätä työtä eh, löytää yhteisymmärrys näinkin tärkeästä aiheesta. herra Keybrightin puheenvuoro. Äh, arvostan kovasti. Minun mielestäni tämä on aihe, jossa tarvitaan lisäkeskusteluja parlamentin ja toimeenpalon vallan relevanttien osastojen kanssa, kun me nyt kehitämme yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta toivon, että että viesti on selvä eikä mene hukkaan, että täällä parlamentissa ollaan oltu huolestuttuneita siitä, ettei sanktioita määritellä johdonmukaisesti. Ne tulisi määritellä johdonmukaisesti ja perustuen erilaisiin äh, kriteereihin ja että niitä voidaan langettaa äh, kaiken tyyppisille hallituksille ja kaiken kokoisille valtioille niin, että nähdään, että me toimimme periaatteiden pohjalta, emmekä äh, piilota huolestuneisuuttamme silloin, kun olemme keskusteluissa esimerkiksi suurten tai vaikutusvaltaisten maiden kanssa. Jos me haluamme olla uskottavia äh, demokraattisena voimana maailmassa, niin sitten meidän täytyy soveltaa politiikkaa, joka perustuu selkeisiin ja oikeudenmukaisiin periaatteisiin, ja toivottavasti tämä äh, kehittyy äh, nyt sitten valiokunnan pyynnöstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Muistutan teitä siitä, että mietintö luonnoksen äänestys on 20. joulukuuta Afetin kokouksessa ja onnittelen herra Grahamia hänen erinomaista italian kielen taidostaan. Nyt meidän täytyy keskeyttää hetkeksi ja odottaa, että tulee seuraavan kohdan esittelijä paikalle, nimittäin kollega Kovacev. Bene colleghi, possiamo riprendere i nostri lavori. Hyvä on kollegat, voimme jatkaa työtämme. Mennään kohtaan, jos halutaan muuttaa neuvoston asetusta 539 2001. Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. meidän täytyy nyt tarkastella tämän äh, lausuntoluonnoksen tarkistuksia ja antaisin tässä heti puheenvuoron kollega Kovaceville. Grazie presidente. Dear colleagues, I welcome the... Hyvät kollegat, pyydän komission ehdotusta hyvänä. 5394 vuodelta 2001 se koskee kolmansien maiden kansalaisia viisumiasioissa. Siis puhutaan niin kutsutusta positiivisesta ja negatiivisesta listasta. Se on yksi, No vastavuoroisuusmekanismi on määritelty, että sitä täytyy päivittää, että se oli täysin sopusoinnussa perussopimuksen kanssa. Ja, ja kyseessä on tietysti Euroopan parlamentin vahvempi rooli. Koskien siitä, että tulisi suojalauseke, ja väliaikainen poistaminen viisumivaatimuksille kolmansille maille. Komissio on tässä ehdottanut joustomekanismia hätätilanteissa jäsenvaltioille, joilla on huolia maahanmuuttotilanteen kanssa. Tällä on suuri merkitys, otetaan huomioon EUn asema muita maita kohtaan ja mikä on tärkeää myös muiden politiikka kannalta. Se tällainen suojalauseke on olemassa, jotka tarjoaa yleiset puitteet. Tulevaisuudelle saattaa auttaa pääsemään yli tiettyjen valtioiden vastahakoisuudesta sillä tietä e, tulevaa viisumivapautuspolitiikkaa kohtaan. Sen vuoksi haluaisin tukea komission ehdotusta. Komissio ehdottaa tiettyjä ehtoja, jotka jäsenvaltioiden täytyy selvittää komissiolle kuitenkin. Automaattisesti ei pitäisi koskea viisumivapautusohjelmaa näille maille – sen sijaan omat ilmoitukset jäsenvaltioista, ne pitäisi saattaa arviointiprosessiin, jossa täytyy viitata EUn olemassa oleviin politiikkoihin näitä kolmansia maita kohtaan, mutta myöskin tätä aluetta kohtaan, josta kolmas maa on. Ja prosessiin pitäisi ottaa mukaan myös ulkosuudenhallinnon asiantuntemus, ja tällaisen tarkistuksen olen tehnytkin ehdotuksessani. Ulkoasianvalikunnan osalta olen ehdottanut yhtä tarkistusta komissiolle eh, lipevaliokunnan kollegoille tiedoksi. Toinen ehdotus, jonka näin kollegoilta, niin, niin niistä pitäisi, useimmista niistä keskustella live-valiokunnassa, eikä niitä pidä meidän ehdottaa. Odotan innolla että kuulen kollegoiden kommentit. Kiitos. Bene, diamo la parola alla collega. annamme puheenvuoron kollega Tania Fajonille. Hän on sosiaalidemokraattien varjoesittelijä. Slovenskam jeziku. Najprej Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Slovenia. Haluaisin ensin kiittää tästä mietintöluunnoksen esittelystä. Haluaisin sanoa, että tästä me, puhumme, me tai päätämme erittäin vaikeasta poliittisesta lausunnosta. Ensisilmäykseltä saattaa näyttää, että tässä on kyse teknisestä mietinnöstä, mutta me tiedämme, että liikkumisen vapautta vastaan on hyökätty Euroopan unionissa Schengen-periaatteita ja uusien maiden liittymistä vastaan uusien maiden Schengenin liittymästä vastaan. Ensimmäinen aalto syntyi Länsi-Balkanin turvapaikanhakijoiden eh, kohdalla, kun he yrittävät eh, laittomasti muuttaa EU-maihin. Tämä on siis poliittisesti arkaluontoinen mietintö ja minulla on siis huolenaiheita. Ensinnäkin eh, kiitän komission ehdotuksista tästä turvalausekkeesta, joka hyväksyy väliaikaisen viisumin käyttöönoton ainoastaan erittäin tiukkojen määräysten ja analyysien jälkeen, mutta uskon, että tämä käytännössä tulee olemaan toisenlaista ja monet jäsenvaltiot tulevat käyttämään sitä myös poliittisena välineenä, erityisesti siinä tilanteessa, missä me nyt olemme komission ehdotuksen mukaisesti Euroopan parlamentin tässä vain neuvoa antava rooli. Näin ei ole ollut tähän mennessä, kun on kyse tämän asetuksen muuttamista. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan komissio ja neuvoston eh, ei tarvitse huomioida parlamentin lausuntoa. Siksipä minä ehdotan, että komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti ja eh, niillä on viikko aikaa ottaa kantaa. Olen myös huolestunut näistä ehdotetuista prosenttiluvuista, jotka johtavat hälyttävään tilanteeseen. Komission ehdotuksen mukaan yksi tai useampi jäsenvaltio voivat eh, aloittaa menettelyn, jossa tämä viisumijärjestelmä järjestelmä poistetaan ja komissio näkee kolme tällaista tilannetta, jossa on 50 prosenttinen kynnys. Ensi silmäykseltä tämä näyttää suurelta kynnykseltä, mutta näin ei ole. Vuoden 2010 lukujen mukaan Saksa olisi voinut jo tänä päivänä ryhtyä tällaisiin poikkeustoimenpiteisiin, joten tämä antaa liikaa vapauksia jäsenvaltioille ja komissiolle, kun on kyse liikkumisen vapauden poistamisesta tai keskeyttämisestä, vaikka on kyse tilanteista, jotka voidaan hoitaa muutenkin. Joten minä ehdotan, että emme puhu tässä mistään prosenttiluvuista, vaan äm, huomattavasta äh, turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymisestä, jolla on suuri vaikutus äh, maahanmuuttotilanteeseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Äh, mutta Tärkeää on erityisesti se, että Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli. Myös Libe-valiokunta keskustelee tästä tällä hetkellä. Ja olisi hyvä, jos Libe- ja AFET-valiokunnan suositukset olisivat samansuuntaisia. Euroopan parlamentilla pitäisi olla suurempi rooli. Eivät jäsenvaltiot voi päättää yhden yön yli, vaikka kyse onkin vain mm, määräaikaisesta viisumivapauden poistamisesta. Ja toivon, että tätä turvalauseketta ei tarvitse käyttää koskaan, koska koska tässä on kyse poliittisista kysymyksistä ja sen sanoivat myös Puolan puheenjohtajavaltion ja komission edustajat useampaan otteeseen. Toivon, että sitä ei siis tarvitse käyttää ja toivoisin, että jättämäni suulliset tarkistukset, jotka tein eilen illalla, saisivat teidän tukenne. Ja toivon, että Euroopan parlamentti uudelleen vahvistaa sitä, että me kannatamme viisumivapautta niille maille, jotka ovat eh, viime aikoina liittyneet tämän asetuksen pariin, esimerkiksi Länsi-Balkanin maat. Meidän täytyy huomioida teknisiä kriteereitä ja meidän täytyy lähettää selkeä viesti, että eh, tämä asia on meille tärkeä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Sargentini. voorzitter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Viime vuosina on saatu nähdä, hetkinen, aloitanpa toisella tavalla. Viime vuoden aikana olemme seuranneet arabikevättä ja täällä Arab- Euroopan parlamentissa olemme jatkuvasti käyneet keskusteluja Tunisiassa, Tunisiasta ja pelkäänpä, että tuo keskustelu, jossa esitetään pelkoa siitä, että valtavia määriä maahanmuuttajia tulee Eurooppaan, varsinkin Alankomaissa tällaista keskustelua käydään, ja Tämä varjostaa sitä keskustelua, jota tässä nyt käydään, joka koskee viisumeita niille, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta. Viisumivapauskeskustelu ja se helppous, jolla mainitaan, että viisumit voidaan Äh, poistaa, niin tässä haluaisin olla Feinin kanssa samaa mieltä. Meidän tulisi pohtia sitä, millä tavalla äh, millä tavalla maahanmuuttovirrat kehittyvät. Ja edustaja Weberin tarkistus, sanotaan, että viisumivapauden rajoittaminen vaikuttaa meidän kansainväliseen politiikkaamme ja Euroopan suhteisiin naapurimaihin. Se on mielestäni hyvä tarkistus ja toivon, että ulkoasioiden valiokunta voi tässä lähentyä kansalaisvapauksien valiokuntaan. Bene, altri interventi? Hyvä, onko muita puheenvuoroja? Ei näytä siltä. Sitten komissio saa puheenvuoron, jos komissio haluaa sen käyttää. Olkaa hyvä. <coughs> Uh, thank you, Mr. Chairman, and good morning to everyone. Kiitoksia puheenjohtaja, huomenta kaikille. Kiittäisin ensin herra Kovacevia mietintöluonnoksesta, joka on mielestäni erityisen hyvä ja jonka toivotamme tervetulleeksi. Kovacevin esittämästä tarkistuksesta varmaan näemme, että siinä on todellakin järkeä, että otetaan mukaan myös ulkosuhdehallinnon arviointi tällaisissa päätöksissä. Eli otetaanko viisumipakko takaisin vai ei. Se sopii meille aivan hyvin. Komission osalta ainakin, eikä se varmaan neuvostossakaan olisi suuri ongelma. Kuitenkin ehkä yksi asia, toimielinpuoli, en tiedä miten ulkosuudenhallintoa käsitellään. parlamentissa ja tarkistuksissa toimielin kannalta. Tämä täytyy mielestäni selventää, mutta periaatteessa tietysti idea sopii meille. Rova Fajon tarkistuksista sanoisin, että mielestäni tärkein niistä on se, joka koskee parlamentin roolia. Ehdotuksessamme olemme ehdottaneet hyvin tiukkoja kriteereitä näille säännöille, koska vain niin, meidän mielestämme voidaan käyttää komiteamenettelyä, mikä mielestämme on tarpeellista, koska tällaisissa hätätilanteissa täytyy pystyä tekemään nopeita päätöksiä. Sen vuoksi puhumme komiteamenettelystä. Ja sitten, jos täytyy antaa parlamentille viikkoaikaa suostumuksensa antamiseen ennen kuin voimme mahdollisesti hyväksyä toimeenpanopäätöksen, niin tämä ei ole sopusoinnussa komiteamenettelyn kanssa ja siitä saattaa tulla ongelmia toimielin kannalta. Mielestäni tätä täytyy tutkia tarkkaan, ainakin toimielin näkökulmasta. Haluaisin nyt tilaisuuden tulee muistuttaa teitä, että tietysti komissio on sitoutunut antamaan täydet tiedot Euroopan parlamentille siitä, että mahdollisesti suojalauseke laukeaa ja tämä on myös muistiossakin sanottu, eli ei ole mitään aikomusta meille, jättää parlamenttia ulkopuolella asian käsittelystä, mutta jos komiteamenettelyä halutaan käyttää, niin täytyy olla hyvin varovaisia siinä, mitä voidaan tehdä toimille näkökulmasta. Prosenttiosuuksista, no tuota, kuten olemme sanoneet aiemmin, oli, onko sitten 50 vai 66 jos nyt ymmärsin, että haluatte jättää ne pois kokonaan, niin tämä on hyvinkin asia, josta neuvost- keskustellaan neuvostossa ja jäsenvaltioiden kanssa. Jos voidaan mennä komiteametroon eikä tarvita prosenttiosuuksia, niin kyllä se periaatteessa sopisi komissiolle, mutta pääasia meille on jälkeen tämä komiteamenettely, joka pitää olla. Tämän verran tässä vaiheessa tietysti Libe-valiokunnassa vielä jatketaan asian käsittelyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Esittelijä Kovacev haluaa vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Kiitoksia kollegat. Haluaisin kiittää teitä ja Liben pääsittelijää. Siellä kävimme keskustelua siitä, millä tavalla tulisi edetä. Olen samaa mieltä kanssanne, edustaja Fajon, mutta Minun mielestäni live-valiokunnan tulee päättää siitä, mitkä ovat ne ehdot, joita jäsenvaltioiden täytyy täyttää, kun se tiedottaa tästä maahanmuuttotilanteesta. Tämä ei mitenkään rajoitu pelkästään Länsi-Balkaniin, mutta tiedämme kaikki aivan hyvin, miksi tämä ehdotus nyt tulee. Uskoakseni hätätilanteessa jos komitologiaa prosessia aiotaan käyttää, niin on jonkun verran huolia siitä, miten parlamentti otetaan mukaan tähän yhden viikon ajanjaksoon, jotta voimme antaa lausunnon, tai siis Libe-valiokunta voi sen tehdä ja komissio aikoo parlamentille kaikista menettelystä. Kysymys on vain tilapäisestä keskeytyksestä, sen mahdollisuudesta, ei mikään pysyvä toimi, että siirretään yksi maa positiiviselta luettelolta negatiiviseen tai päinvastoin. Tämä ei ole mikään ikuisesti kestävä toimi. Joten minun mielestäni meidän pitäisi jättää tämä ehdotus sellaisenaan ja tuen edustaja Weberin ehdotusta. Ja minun mielestäni muut asiat tulisi käsitellä live-valiokunnassa. Kiitoksia. Bene, grazie. Vi ricordo che il voto sarà oggi pomeriggio. Kiitoksia. Muistutan teitä siitä, että äänestys on tänään iltapäivällä kello 18.15. Sitten seuraava kohta. Euroopan ulkosuhteet. BRICS-maita ja muita nousevia talouksia koskeva EUn ulkopolitiikka, tavoitteet ja strategiat. Esittelijä on edustaja Sarjus Volski ja muistutan teitä siitä, että jotta kehitysvaliokunta voi antaa lausunnon ajoissa, niin tarkistuksen jättämisen määräaika on nyt 20. joulukuuta. Ja mitä sitten tulee keskusteluun EUn Intian edustuston päälliköksi äskettäin nimittäin Joa Carvinion kanssa, joka on kello 11.15. Muistutan, että meidän täytyy aloittaa ajoissa, niin annan nyt heti puheenvuoron Sarjus Voskille ja pyytäisin, että puhutte maksimissaan viisi minuuttia. Presidente, uh, I'll try to be short. First of all, I would like... You have ten minutes. Yritän lyhyesti. Puheenjohtaja sanoi, teillä on 10 minuuttia. Päätimme, että kaksinkertaisen ajan saatte. Puhuja jatkaa. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa. Tarkistuksia jättämällä ne ovat hyvin arvokkaita minulle. Tarkistuksissa on sama linja kuin minulla, jossa korostetaan tämän uuden ilmiön merkitystä. Sitten toiseksi yritän käyttää hyväkseni tämän 160 tarkistusta maksimi tasolla. Meillä oli ensimmäinen varjosettelijöiden kokous. Kollegat on varmaan samaa mieltä, oli hyvin rakentava keskustelu. Ja olen positiivisella mielellä siitä, että konsensustekstit saadaan aikaan. Kolmanneksi. Ensimmäisessä keskustelussa oli eräänlaista polemiikkia ja se voi, niistä voidaan sopia, että toisaalta Korostetaan yksilökohtaista kohtelua Euroopan unionin ulkopolitiikassa on otettava huomioon, että nämä BRIC-maat ovat hyvin erilaisia, mutta tämä lähestymistapa ja tämä viesti niin mietinnössä, niin sen täytyy olla myös ryhmälähestymistapa ja tällaista kahden polun lähestymistapaa ehdotan, että käsitellään yksilökohtaisesti, mutta silloin kun tilanne vaatii, niin käsitellään sitä niin, että meillä on omalla puolellamme tarvittava koordinointi aina silloin, kun ne ryhtyvät yhteisiin toimiin. Ja tähän tarvitaan asianmukaisia ulkopolitiikkavälineitä, jotta voidaan ennakoida niiden toimet mieluummin kuin että vain reagoidaan, jotta voidaan lähteä rakentavaan dialogiin näiden maiden kanssa, mikä on tietysti tärkeää monilla osa-alueilla, mutta mainitsisin tai mietinnössänikin olen pannut merkille 5-6 tapausta, jossa ne ovat ottaneet vahvoja kantoja, jotka ovat tulleet meidän kantojemme mukaisia ollut. YK on yksi tärkeä äh, asia, jossa he yrittävät puhua yhdellä äänellä, kyseenalaistaa meidän roolimme, sitten ihmisoikeusrintamalla ja kolmanneksi ilmastoasiassa. Maailmanlaajuisesti siitä syystä jälleen painottaisin, että tarvitsemme yhteistyötä ja ennakoiden heidän, niiden toimet, eikä harjoiteta ostrich. Pretending they do not exist will not stop them. Ei harjoiteta niin sanottua strutsipolitiikkaa. To lead a policy of containment, but a policy to recognize ei laiteta päätä pensaaseen. Täytyy siis tehdä yhteistyötä ennakoida. Ja jos Brexit otetaan asianmukaisesti huomioon, niin sitä voi tulla arvokas kumppani. Jos niitä yleen katsotaan tai pidetään itsestään selvänä tai ei tunnusteta, niiden olemassaoloa, niin sitten menetetään mahdollisuus, että äh, saisimme arvokkaan kumppanin maailmanjärjestyksen muotoilemiseen, mikä tietysti on meidän avainroolimme. Ei pitäisi tätä mahdollisuutta menettää muotoilla maailmanhallintoa niiden kanssa – mutta otetaan huomioon, huomioon myös niiden yhteiset toimet. Yes. Tähän tarvitsemme strategioita. Ja se tietysti tarkoittaa, että tarvitsemme uusia välineitä, ei mitään uutta yksikköä, osastoa ulkosuhdehallintoon, mutta ulkosuudenhallinnon pitäisi harjoittaa asianmukaista koordinaatiota ja valmistelua, jotta voidaan ennakoida. Tässä karkeasti sanottuna omat fiilinkini ja Uskon, että kaikki nämä arvokkaat panokset voidaan ottaa mukaan mietinnön lopulliseen versioon. Ja odotan jatkokeskustelua kollegoiden kanssa innolla. 13. joulukuutahan on varjositellinen kokous ja 20. joulukuuta olisi sitten äänestys. Kiitos. Grazie. Chiesto Kiitoksia. Sitten on pyytänyt puheenvuoroa kollega Zala. Thank, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, meillä oli erittäin mielenkiintoinen ja hyvä keskustelu, sekä teoriittinen että poliittinen eh, lähestymistavasta BRIC-maita kohtaan. Ja tässä mietinnössä BRIC-maat ovat eh, sisältönä, joskus puhumme BRIC maista viitenä maana, joskus puhumme niistä yhdistä yksikkönä, eräänlaisena yhteisönä. Meidän täytyy olla hyvin avoimia. BRIC-maiden välillä on enemmän eh, jakavia asioita kuin niitä yhdistäviä asioita ja siksi yritimme löytää tasapainon näiden kahden lähestymistavan välillä, koska kaikilla suurilla valtioilla on ö, eh, valta, Kiina, Intia, Afrikka, Venäjä, Brasilia, ne ovat todellisia suurvaltoja ja jotta löydetään jonkinlainen tasapaino ja saataisiin se, että näillä mailla olisi joku yksi kanta YK, se on yksi asia, niin se ei mielestäni ole tärkeää, koska ne ovat aina ad hoc kanteja, ne eivät ole mikään Euroopan unioni tai OPEC tai ö, muu valtio ryhmittymä, jolla on todella taloudellista valtaa, mutta se, että löydetään jonkinlainen tasapaino eikä piilottaa päätä pensaaseen on tärkeää, koska joskus brikmaat voivat olla hyvin hankala kumppani, esimerkiksi YKssa. En nyt esimerkiksi nyt tiedä kantaa ilmastonmuutokseen, se on avoin vielä, mutta ja tämä on toinen asia, jonka halusin sanoa. Mielestäni on tärkeää kehittää jotain sellaista kuin uusia välineitä Euroopan unionille, nimittäin kahdenvälinen strateginen kumppanuus. Minä tiedän, että tässä mietinnössä on kyse BRIC-maista, mutta ehkä voisimme korostaa hiukan sitä, että jotta Euroopan unioni voi kehittää kahdenvälisen strategisen kumppanuuden, niin se voisi olla välineenä erittäin tärkeä Euroopan unionille, eikä Tämä tietenkään koske pelkästään rikmaita. Kun puhun nyt poliittisen ryhmäni puolesta, niin me olemme valmiita tukemaan useita esittelijän mietin tarkistuksia, koska ne parantavat koko mietinnön ilmapiiriä ja henkeä ja olen vakuuttunut siitä, että löydämme eh, tasapainoisen lopputuloksen kuukauden sisällä ja olen erittäin optimistinen. Kiitoksia. Intervin. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro kollega Sargentini. Cesar. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Zala on jo on aivan oikeassa. Tuota, varjoesittelyyn kokousta voisi nimittää miten filosofiseksi, jossa olimme. Ja siellä ei keskusteltu pelkästään BRICS-maista, vaan siitä, millä tavalla Euroopan suhteet tulisi rakentaa näihin maihin. Yksi vaara, johon viittasin ja jonka haluan vielä tällä kerran toistaa, on se, että me emme meidän tulisi vakuuttua siitä, että maailman tilanne on todellakin muuttumassa. Tässä on kyseessä sellaiset maat, jotka ovat valtavassa kasvussa, eh, ja meidän täytyisi suhtautua näihin maihin uudella tavalla ja maailman uuteen tasapainoon uudella tavalla. Haluaisin todeta, että tämä mielenkiintoinen filosofinen keskustelu, jota meillä oli, on johtanut mietintöön, joka ikään kuin eh, hehkuu tällaista eurooppalaista pelkoa, pelkoa siitä, joka Euroopalla on näihin, näitä maita suhtaan. Ehkäpä meidän tulisi vahvistaa suhteitamme Yhdysvaltoihin – ja se myöskin kertoo siitä, että Eurooppa ei riittävästi ole mukana tässä muuttuvassa maailmassa. Samalla mietitymme tarjoaa vaihtoehdon sille, että voimme saada aikaiseksi uuden tasapainon, etsiä tuota uutta tasapainoa. Uskon, että tässä on vielä valtava haaste, kun näiden eri tarkistusten avulla pyritään sitten päästä lopuksi kompromissiin ja että me vastaamme tähän haasteeseen, joka on uusi tasapaino muuttuvassa maailmassa, mutta olen mielelläni mukana auttamassa tässä työssä. Kiitoksia. Grazie, kollega Jäte. Kiitoksia. Sitten kollega Jäätteenmäki. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän raportin aihealue on todella laaja. Sarjus Volskilla on kovasti työtä kyllä tässä, jos ajattelemme tämän alueen hallita. Ja ymmärrän hyvin, että Sarjus Volski haluaa meidän koordinoidan vain osaa ulkopolitiikastamme yhteiseksi BRICS-maita kohtaan. Mutta sitten muutama asia, jossa katson asioita hieman eri tavalla. Mutta sitä ennen haluan korostaa, mitä Sarjus Polskikin sanoo, että EUn ulkopolitiikan tulisi olla selkeämmin korkean edustajan hallussa. Vielä tänäkään päivänä ei ole tilannetta, että Yhdysvaltain ulkoministeri voisi soittaa yhdelle EUn edustajalle. Ja itse asiassa, jos hän ollekin soittaa ja haluaa EUn kannan, se on valitettavasti Saksan liittokansleri Angela Merkel. Ja tämä kunniaksi Angela Merkelille, mutta antaa ajatusta EUn instituutioille. Sitten näitä asioista, joista olen hieman eri mieltä. Näkisin, että tämä BRICS-maiden toiminta ei ole niin organisoitua kuin tässä annetaan ymmärtää Esimerkiksi YKssa BRICS-maat äänestävät useimmissa asioissa eri tavalla, siis eivät yhtenäisesti. Ja koska näin on, niin näkisinkin, että EUnkin tulisi kehittää nykyisiä strategisia kumppanuuksia. En näe tarvetta uudelle BRICS-koordinaatioelimelle ulkosuhdehallinnossa. Ja vielä, miksi en näe sitä tarvetta, johtuu myös siitä, että ei siis ole tällaista blokkia, vaikka on yhteinen nimi. Sitten näin myös, että meidän ei tulisi sitoa omaa ulkopolitiikkaaksi, ulkopolitiikkaamme BRICS-maita kohtaan yhteiseksi, eikä myöskään sitten toisaalta, että me sitoisimme ulkopolitiikkamme muihin kehittyneisiin talouksiin, kuten Yhdysvaltoihin, niin paljon kuin tässä esitetään näin siinä vaarana, että emme saa aikaan sitten mitään sopimuksia. Sitten täältä parlamentin näkökulmasta, niin jotenkin ajattelen, että emme tarvitse uutta henkilöstöä tai kouluttaa uutta henkilökuntaa tänne parlamenttiin. Ja esittäisin kyllä vahvan kysymysmerkin myös siihen, että parlamentin yhteistoimistoja perustettaisiin maailmalle. Minusta nämä lisäävät byrokratiaa, mutta ennen kaikkea hajauttavat sitten tätä EUn ulkopolitiikkaa, että on parlamentin ulkopolitiikka, neuvoston ulkopolitiikka, komission ulkopolitiikka ja sitten on vielä erikseen eri alueita kohtaan tällainen ulkopolitiikka. Eli enemmän yhtenäisyyttä EU-tasolla niin, että viimeinkin olisi se yksi puhelinnumero. Kiitos. kollega Gomes. Kiitoksia, kollega Gomes. I'd like to, um, uh... Haluaisin kiittää Sarius Volskia näistä uusista aatoksista, jotka osoittavat, että hän on ajatellut uudelleen perustuen kommentteihin, joita monet kollegat esittivät. Mielestäni tämä on hyvin terveellinen lähestymistapa ja se osoittaa, että keskustelut tässä valiokunnassa ovat hyödyllisiä. Otan nyt huomioon ryhmäni varjoesittelijän herran Salan kommentit. Haluan vain ottaa esille, että, että tärkein osatekijä BRICS-lähestymistavassamme on itse asiassa tunnustaa, että ne eivät ole mikään koherentti johdonmukaisesti toimiva ryhmä. Tietysti synergiaa on joillakin yksittäisillä hetkillä, mutta se mikä ajaa ne yhteen on itse asiassa tarve vastustaa meitä. Mutta niillä on merkittäviä sisäisiä eroja. Sehän ei ole olekaan mikään virallinen ryhmä. Me olemme niitä väärin perustein niputtamassa yhteen. Ja jos niiden välillä on ristiriitoja, niin tärkein niistä on tietysti että viitataan niiden kanta turvallisuusneuvostossa. Venäjä ja Kiina haluavat status quoa ja kaksi muuta, Intia ja Brasilia, haluavat pysyviksi jäseniksi turvallisuusneuvostoon. Tämä on pääero. Eikä sitä pitäisi meidän aliarvioida itse asiassa. Ja sen pitäisi johtaa meitä harkitsemaan asiaa, koska mielestäni me, Euroopan unioni, meidän nähdään usein, eh, että olemme Venäjän ja Kiinan pysyvän jäsenen kannalla status quoissa, eli kaikki retoriikka turvallisuusneuvoston laajentamisesta turvallisuusneuvoston legitimoinnista, siitä, että tehdään siitä uskottavampi kumppani, se on ihan höpöhöpöä, koska kukaan ei usko meihin, että, koska on kaksi valtaa, jotka eivät halua muutosta, vaan status quo. Mutta tiedämme, että jos siihen suuntaan ei mennä, niin ei ole mitään sääntelyjärjestelmää globaalilla tasolla. Turvallisuusneuvostolla on yhä enemmän tilanteita, jossa ristiriidat tulevat esiin, ja, jotka heikentävät sen toimia. Me, Euroopan unionia ja tämän parlamentin rooli huomioon ottaen, niin meidän pitäisi vaatia EUlle roolia turvallisuusneuvostossa. Ja se tietysti vaatii sitä, että status quoa muutetaan. Tämä pitäisi olla myös esittelijän Sarius Kolskin mielessä, kun BRICSejä käsitellään. Kiitoksia. A questo punto la parola al signor Christian Ja tässä vaiheessa puheenvuoro Christian Lefflerille, joka on ulkosuhdehallinnon johtaja, joka vastaa Amerikoista. Thank you very much, Chairman. Thank you. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut osallistumaan tähän kokoukseen kommentoimaan tätä lausunto, mietintö luonnosta ja haluaisin kiittää siitä, että parlamentti kiinnittää huomiota BRICS-maihin ja niiden rooliin kansainvälisellä näyttämöllä. Viime vuosina, erityisesti viime vuoden aikana, on kiinnitty paljon huomiota tiedotusvälineissä ja muilla foorumeilla BRICS-maihin ja keskusteltu niistä ja myöskin muihin nouseviin valtoihin. Ja nyt kun tähän ryhmään on myöhemmin lisätty tämä S Etelä-Afrikasta, niin se on tavannut säännöllisesti vuodesta 2009. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia, kuten jotkut jäsenet täällä ovat jo sanoneet, että kohtelisimme BRICSejä, BRICS-maita jonain homogeenisena, johdonmukaisena ryhmänä, ja johtopäätöksistä me huomaamme, että ne usein paremmin pystyvät määrittelemään, mitä ne eivät olla kuin mitä ne ovat ja mitä ne haluavat saavuttaa. Meidän täytyy varovasti analysoida äh, aihe aiheelta, miten ne tekevät yhteistyötä ja mitä niiden erot ovat. On totta, että tietyissä asioissa ne ovat onnistuneet äh, sopimaan toisista kysymyksistä, esimerkiksi turvallisuusneuvoston strategisesta kokoonpanosta ja muista, monista muista poliittisista strategisista kysymyksistä. Ne eivät ole onnistuneet saamaan aikaan yhteistä mielipidettä tai pysymään yhteisessä mielipiteessä. Ne pääsivät yhteisymmärrykseen väliaikaisesti, mutta ne ovat itse asiassa toimineet hyvin eri tavoin. Kun meillä oli välitysmissio tänä kesänä, niin ei ollut mikään yllätys, että IPSA-maat, Intia, Brasilia ja Etelä-Afrikka menivät Syyriaan, kun taas Venäjä ja Kiina syistä, jotka liittyivät heidän omiin etuihinsa, eivät osallistunut tällaiseen vierailuun. Samanlaisia eroavaisuuksia löytyy ilmastonmuutosneuvotteluista, joissa on todella perustavanlaatuisia eroja näiden maiden kantojen välillä, tai esimerkiksi näiden maiden suhde G20-kysymyksiin. Ja siksi on tarpeen, että hieno säädämme lähestymistapaamme jokaista BRICS-maata kohtaan. Meillä on tärkeät suhteet kaikkiin niihin. Mielellämme kehitämme niitä. Haluamme nähdä, mitä yhtäläisyyksiä niillä on ja kun ne toimivat ryhmänä, niin olemme tietenkin valmiita toimimaan niiden kanssa, mutta meillä emme ole sellaisessa asemassa tai ei ole ehkä meidän etumme mukaista pakottaa niitä toimimaan ryhmänä. Mitä tulee BRICS-maihin uusina toimijoina eh, tai nousevina toimijoina, eh, olisi väärin monia muita EUn tärkeitä kumppaneita kohtaan, jotka eivät kuulu BRICS-maihin, mutta jotka usein toimivat yhdessä yksittäisten BRICS-jäsenten kanssa. Voisin mainita esimerkinomaisesti Turkin, Meksikon, Korean, Indonesian ja paljon muitakin on. Annan tästä lyhyen esimerkin. Kun Dilma Rousseff tuli Brysseliin vähän aikaa sitten, ensin ensimmäinen vierailu Eurooppaan. Hänellä oli kolme eh, kohdetta, Bryssel eh, Euroopan unionin takia, eh, Sofia Bulgariassa, koska hänellä on bulgarialaiset perhesiteet, ja Turkki, koska Brasilialle Turkki on tärkeä eurooppalainen strateginen kumppani. Meidän täytyy pitää se mielessä, kun teemme yhteistyötä Brasilian ja Turkin kanssa, koska kaikki viisi BRICS-maata ovat EUn strategisia kumppaneita. Ne ovat myös osa tätä kokonaisprosessia, jonka varapuheenjohtaja Ashton aloitti huippukokouksessa vähän yli vuosi sitten. Meidän täytyy katsoa, miten voimme hyödyntää paremmin näitä strategisia kumppanuuksia ja miten voimme tehdä niistä tehokkaampia jokaisen kumppanimaan kanssa. Ja jos tarpeen, niin tällaisten kumppanimaan ryhmittymien kanssa. Meidän täytyy yrittää löytää sellaiset alat, joissa meillä on yhteisiä etuja, joissa haluamme tehdä yhteistä toimintaa oli kyse kahdenvälisistä asioista tai muista. Meillä on jo erittäin hyviä yhteistyötä EUn, Kiinan ja Intian välillä merirosvouden torjumisessa. Meillä on yhteistyötä EUn ja Brasilian kanssa kehityskysymyksissä e, latinalaisen Amerikan ulkopuolella, Kakkoisasiassa ja Afrikassa. Meillä on muitakin esimerkkejä ja toivottavasti pystymme niitä kehittämään lähiaikoina. Puheenjohtaja, haluaisin nostaa esiin kolme sisäistä kysymystä, jotka löytyvät tästä mietinnöstä. Ensimmäinen on kappaleessa viisi. Siinä mainitaan G20 mentä oikeana foorumina yhteisymmärryksen luomiseen. Olemme sitä mieltä, että se on hyvä foorumi juuri niistä syistä, joita mietinnössä mainitaan. Se on uusi ryhmittymä, joka tuo yhteen BRICS-maat ja monet muut tärkeät kumppanit, jotka ovat perinteisten puitteiden ulkopuolella. Ja tämä mahdollistaa sen, että voimme käsitellä joitakin kysymyksiä, jotka yleensä herättävät todella ennustettavia keskusteluja, jos niitä käydään perinteisissä ympyröissä. Ja voidaan löytää uusia teitä eteenpäin BRICS-maiden ja muiden G20-kumppanien kanssa. Minä kuitenkin olisin varovainen sanoisin, että se on sopiva foorumi. Se on muitakin foorumeita, YK-foorumi, joitakin muitakin monenkeskisiä konteksteja, rahoitusjärjestöjä ja niin poispäin, jossa voimme työskennellä yhdessä BRICS-maiden kanssa. Kappaleessa seitsemän mietintö korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että EUn ulkopolitiikka koordinoidaan turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisena. Ja tämä koskee, kuvastaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artikla 21 ja 26. Tällä tavoin annetaan johdonmukaisuutta Euroopan unionin toimille. Komission varapuheenjohtajana korkea edustaja yrittää varmistaa paremmat yhteydet ulkopolitiikan ja muiden EU-toimien välillä ja hänen komission kollegojensa alakohtaisten toimien välillä korkeana edustajana ja ulkoasianeuvoston puheenjohtajana hän yrittää varmistaa sen, että jäsenvaltioiden toimet tukisivat paremmin yhteisiä tavoitteita – jotka toimielimet ovat määrittäneet yhdessä komission ehdotuksesta, jotka parlamentti on sitten hyväksynyt ja neuvosto. Me toivotamme tervetulleeksi tämän parlamentin mietinnön tarjoaman tuen se tukee tätä korkean edustajan varapuheen johtajan eh, koordinoivaa roolia. Sitten viimeinen kommenttini koskee mietinnön kohtaa yhdeksän, jossa ehdotetaan, että luotaisiin koordinointiyksikkö eh, ulkosuhdehallinnossa, jonka avulla varmistetaan, että BRICS-maihin kohdistuva politiikka on johdonmukaista. Minä vastustaisin tällaisen eh, tai varoittaisin tällaisen yksikön perustamisesta siksi, koska jos muistatte ne neuvottelut, jotka johtivat ulkosuudenhallinnon perustamiseen, niin yksi tärkeä kohta, jota parlamentti ja myöskin neuvosto korostivat, ja jos no, komissio suostui, on se, että meillä pitäisi olla yksittäisten maantieteellisten yksikköjen järjestämme. Jos me luomme jonkinlaisen BRICS-yksikön, se saattaa juoda jännitteitä tai sekaannusta siitä, missä vastuualueet sijaitsevat, kuka vie eteenpäin suhteita Kiinaan tai Brasilian tai Intiaan tai Etelä-Amerikkaan, äh, Afrikkaan. Siksi minun, meidän mielestämme on parempi, että suhteiden hallinnointi on jokaisella yksittäisellä maalla ja näillä maantieteellisillä yksiköillä, kuten ulkosuhdehallintopäätöksessä määritellään, mutta tätä työtä voidaan täydentää toisaalta strategisella suunnitteluyksiköllä, joka on luotu ulkosuhdehallintoon, joka on vastuussa eh, nimenomaan siitä, että yritetään katsoa vähän laajemmalti ja vähän pidemmälle eteenpäin kuin mitä maantieteelliset yksiköt ehtivät päivittäisessä työssään. Ja toisaalta eh, luomalla Eh, ulkosuhdehallinnon sisälle eh, epävirallisen sisäisen verkoston, eh, eräänlaisen työryhmän, joka yhdistää eri yksiköt, jotka ovat vastuussa BRICS, suhteesta BRICS-maihin tai strategisiin kumppanimaihin, jotta voitaisiin vertailla ja koordinoida töitä ja varmistaa, että meillä on johdonmukainen lähestymistapa näihin kaikkiin maihin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mielenkiintoista puheenvuorosta ja viimeiset kommentit esittelee Saara Suoskille. Eh, grazie, presidente. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Tässä edustaja Sala ja minä olemme eri mieltä. Kiitoksia vain. No tämä avainasemassa olevassa kysymys. Faktat ovat seuraavat. He tapaavat usein, koordinoivat. Heillä on yhteisiä kantoja ja toimia. Kuusi sellaista, jotka luettelen. Libya, YK, Norsulurannakko, Sudan, ulkoavaruus ja Syyria. Nämä ovat tosiasioita. Ja nämäkin muodostavat vain 5 prosenttia koko BRICSistä, tai 1 prosentti ei se ole mikään riittävän hyvä syy olla, kuvitella, ettei sitä ole olemassa. Tässä nyt viittaan vihreän ryhmäkollegan äh, kommenttiin, että niitä tulisi kohdella aikuisina – maailmassa, jossa olemme sen sijaan, että olemme sitä mieltä, että etteivät nämä maat ole niin täyskasvaneita. Ja että meidän tulisi välttää tällaisia postkolonialistisia kannanottoja brikseihin, sillä vain seitsemän on postkolonialistista ja 20 ei ole EUn jäsenvaltioista. Lefflerille sitten en ole sitä mieltä, että ne ovat koherentteja. Ne ovat erilaisia, korostan sitä, joissakin suhteissa koherentteja. Joillakin alueilla, jotka osoitin. Viittaatte kolmeen kysymykseen. 20 vuotta ja täysi sopimus, se on sen muoto, jossa he, heitä voidaan tulla vastaan. Kohta seitsemän. Korkean edustajan vastuu. Se on oikea käsitys sopimuksesta, mutta onko se todellisuutta? Sanoisin, että ei tai ei ainakaan riittävästi. Kappale 9, koordinoiva yksikkö. Tämä sanamuoto on ad hoc koordinoiva yksikkö. Mikä nimi sille sitten nyt annetaankin, niin minun mielestäni joka tapauksessa kertomus on ollut hyvä. Sillä ensimmäistä kertaa nyt jo valmisteltiin vastausta tähän mietintöön. Sillä Intia, Kiinan ja Venäjän edustajat eivät koskaan kokonaan, eivätkä puhu keskenään, niiden pitäisi. Ad hoc koordinoiva ryhmä on selvää, että sellaista tarvitaan. Ymmärrän maantieteisen lähestymistavan. Mutta eiköhän tämä nyt ole vähän tällainen 1920-luvun lähestymistapa. Maailma on verkosto, eikä enää mikään mannerten ja maantieteellisten suurten yksiköiden kokoelma. Kaiken kaikkiaan mielestäni nyt ajattelu on edistynyt suureksi ilokseni. Ja toiseksi varmaankin löydämme hyvän tasapainon sen välille, että kohdellaan näitä yksittäisinä, ei-koherentteina yksikköinä ja koherentteina tietyillä aloilla. Ja jos edustaja Jätemäki taisi juuri mainita tämän, jos todetaan, että maat eivät ole lainkaan niin kohesiivisia kuin me olemme. Libya kantaa. Siellä erilaiset rakenteet, kunnianhimot ja muut. Emme me sen suhteen olleet yksimielisiä. Libyan kohdalla BRICS oli paljon johdonmukaisempi kuin me olimme Euroopan unionina. Älkäämme siis kuitenkaan aliarvioiko tätä BRICS-ilmiötä. Anna Gomez totesi kyllä tähän jotain, mutta yleisesti toteaisin, että me tarvitsemme erillistä mietintöä, joka koskee strategisia kumppanuuksia. En ole samaa mieltä siinä, että mikä on unionin lähestymistapa. Että se, kuka on tärkeä ja suuri, niin sitten sitä nimittää strategiseksi. Käytetään sanaa tärkeä tai supertärkeä. Strateginen merkitsee sitä, joka vähimmäistasolla tekee yhteistyötä kanssani ja on samaa mieltä arvoistani. Brasilia on strateginen, se on demokratia, Intiakin on. Venäjä ja Kiina ovat strategisia siinä mielessäni, että ne herättävät strategiset huolenaiheeni, ehkäpä toiveeni, mutta eivät siinä mielessä, että ne tekevät yhteistyötä kanssani, siis jos olen unioni. Ei, usein ne kyseenalaistavat ja kyseenalaistavat kaikkeen, kaikki demokratia, ihmisoikeus ja ympäristökysymykset. Siitä syystä me tarvitsemme strategisesta kumppanuudesta mietintöä ja emme saa välttää sitä, että tunnustetaan uudet tosiasiat kansainvälisellä areenalla, koska meillä on ollut vuositolkulla samanlainen ulkopolitiikka maantieteellisesti, pohjautuva ulkopolitiikka ja nyt sitten jos kuvitellaan, että eivät nämä maat ole olemassa, niin sitten niiden olemassaolokin lakkaa siihen. Parempi konsensus äh, saadaan tässä valiokunnassa aikaiseksi. Kiitos tämän keskustelun. Ja kahvilassa tai käytävillä, jossa Venäjä, Brasilian, Etelä-Afrikka, Kiinan edustajat voisivat tavata kerran kuussa. Ja puhua siitä, mitä ne aikovat tehdä suhteessa meihin. Tällä hetkellä nimittäin on selkeä kuilu, vaikka tämä kuilu olisikin yksi prosentti koko sataprosenttisesta kuviosta niin tuo yksi prosentti on avainasemassa, koska meidät on haastettu tärkeissä eksistentiaalisissa kysymyksissä. Oikeudessa mä puhua YKssa yhdellä äänellä ja turvallisuustoimemme Libyassa. Vaikka yksi valtavoimista olikin syrjässä niin uskoisin, että tuo yksi prosentti on vain kasvussa eikä suinkaan laskussa. Eli se politiikka, jossa vain päähaudutaan hiekkaan, niin ei ole kyllä mikään hyvä linja. Mikä ei merkitse sitä, että kaikki se, mitä olette todenneet monimuotoisuudesta, vastakkaisista intresseistä ja tarpeista ja se, että näitä maita täytyy kohdella erikseen, se on kaikki totta. Mutta emme saa unohtaa tätä uutta kasvavaa todellista koordinointia. Otetaanpa käyttöön avoin koordinaatiomenetelmä tässä nyt. Grazie. Allora possiamo passare al punto seguente. Ah, vi ricordo che il voto sarà il 20. Kiitoksia. Nyt menemme seuraavaan kohtaan. Muistutan teitä siitä, että äänestys on 20. joulukuuta. 20. Siis joulukuuta. Seuraava kohta on kollega Pantti ähm, kertomus äh, suhteesta Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan Arab- Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan selonteko 5. marraskuuta 2011 järjestetystä 11. Euroopan parlamentin ja Algerian parlamentin välisestä kokouksesta. Minä pyytäisin, että äh, herra Pantseri kertoisi meille lyhyesti siitä, niistä on puhuttu viranomaisten kanssa ja haluaisin hänen kommenttinsa kolmesta asiasta. Nimittäin Algerian tämänhetkinen tilanne, turvallisuustaso kansallisesti ja alueellisesti. Toiseksi Algerian viranomaisten mielipide siitä, mitä Maghreb-maissa tapahtuu. Ja kolmas asia olisi olisivat ne reaktiot, joita saitte vierailunne aikana liittyen mahdolliseen Euroopan unionin vaalitarkkailumissioon Algeriassa. Olkaa hyvä, herra Panseeri. Kiitoksia. Kuten muistutettiin, tämä tapaaminen pidettiin 2-5. marraskuuta ja meidän vierailumme tarkoituksena oli arvioida poliittisen muutoks, poliittisia muutoshaluja arabikevään yhteydessä, erityisesti mitä tulee naisten osallistumiseen poliittiseen prosessiin ja valiprosessiin ja myöskin yhdistymisvapauteen ja siihen liittyvään lakiin. Toinen tavoite oli tarkastella Algerian ehdotusta lähettää vaalitarkkailumissio Euroopan unionista – Tunisian esimerkin mukaan. Ja sitten vielä kaksi tavoitetta luoda Algerian kaksikamareisen parlamentin sisälle elin, joka vastaa suhteesta Euroopan unioniin parlamentaarisella tasolla ja kor- kannustaa Algerian viranomaisia ähm, parantamaan suhteitaan Euroopan unioniin. Euroopan parlamentin valtuuskunta tapasi ähm, tärkeitä toimijoita, esimerkiksi ähm, parlamentin kummankin, alahuoneen, äh, kummankin huoneen äh, puhemiehet sekä pääministerin ja äh, useita muita ministereitä. lisäksi me keskustelimme parlamentin jäsenten kanssa ja keskusteluimme keskiössä olivat yhteiset edut, kuten Algerian ja parlamentin yhteistyö, poliittiset uudistukset tällä hetkellä, Algerian tilanne Maghreb maiden joukossa ja algerialaiset parlamentaarikot esittelivät meidän edustajallemme poliittisia uudistuksia, joita toteutetaan Algeriassa ja sanoivat, että haluavat viedä näitä uudistuksia eteenpäin. Tarkoituksena on syventää demokraattista prosessia, ähm, lisätä kansalaisvapauksia ja saada aikaan parempaa hallintoa kaikilla tasoilla. Parlamentin valtuuskulle kerättiin myöskin Algerian taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta näiden keskustelujen aikana valtuuskunnat tulivat seuraavaan yhteisiin johtopäätöksiin. Se on erittäin tärkeää, että nämä ovat yhteiset johtopäätökset monien vuosien jälkeen, koska yleensä on ollut vaikeaa saada aikaan yhteisymmärrystä Algerian parlamentin kanssa. Ensinnäkin se, että Algerian ja Euroopan parlamentin suhteet ovat kehittyneet vuoden 2005 assosiaatiosopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Ja erityisesti korostetaan parlamentin väristä yhteistyötä ja tätä yhteistyötä täytyy vahvistaa uudessa Euroopan naapuruuspolitiikassa. Lisäksi korostettiin sitä, että on hyvä, olisi hyvä luoda Algerian parlamenttiin pysyvä valtuuskunta kummastakin, kamar, kummastakin huoneesta, jonka tarkoituksena olisi vastata suhteesta Euroopan parlamenttiin, jotta poliittinen vuoropuhelu olisi jatkuvampaa. Tämä, meillä oli myös historiallinen hetki, nimittäin lain hyväksyminen naisten osallistumisesta poliittiseen elämään. Se on välttämätöntä samoin kuin heidän osallistumisensa talouden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Erilaisten järjestöjen täytyisi olla täysi keskustelukumppani Algerian viranomaisille, koska ne ovat tarpeellisia ja järjestäytymisen vapaus täytyy taata täysin. Niiden eh, rahoituksen täytyisi olla avointa. Mitä tulee alueelliseen tilanteeseen, jäsenet korostivat Maghreb-maiden yhteistä kohtaloa ja Euroopan unionia siinä yhteydessä, erityisesti Välimeren unioni yhteydessä alueen täytyisi kehittyä ja tavoitteena pitäisi olla hyvän ratkaisun löytäminen alueellisiin haasteisiin. Algerian viranomaisten vastaus siihen, että taataan, että tulevat äh, vaalit olisivat vapaat ja demokraattiset, äh, oli äh, hyväksyttävä ja Euroopan parlamentti sanoi olevansa valmis auttamaan Algeria, mikäli on tarpeen vuonna 2012 lähettää tämä vaalitarkkailu Tässä yhteydessä on tärkeää, että puhemies, puheenjohtaja Albertinin ja Jolin äh, luoma työryhmä voisi vahvistaa, varmistaa meidän työmme jatkuvuutta ja antaa uskottavuutta Euroopan parlamentin työllä. Kun lähetämme vaalitarkkailumissioon, niin on tarpeen oli kyse sitten Tunisian tyyppisestä vaalitarkkailumissiosta, että olisi kyse sellaisesta eikä minkälaista matkailumissiosta. Me myöskin tapasimme järjestöt ja kansalais Yhteiskunnan edustajia ja tämäkin oli merkittävää, koska he nostivat esiin tämänhetkisen tilanteen ja vaikeat yhteydet poliittisen maailman ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Lisäksi haluaisimme antaa muutamia suosituksia. Me suositimme jo puheenjohtaja Albertinille, mutta Ähm, haluan vielä korostaa tätä. Lähetimme eh, edustaja Lohpillerille, ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajalle kirjeen ja pyysimme yhteistä eh, kokousta eh, pakolaisten oikeuksista magreb maista Mitä tulee terrorismin torjuntaan, olisi hyvä järjestää yhteiskokous AFET ja magreb valtuuskunta ja muut valtuuskunnat Eh, jotta voidaan käsitellä tätä yhteistä ähm, alueellista yhteistyötä Algerian, Mauritanian, Malin ja Nigerin välillä. Näitä kysymyksiä on käsitelty myös valtuuskuntamme tapaamisessa eh, herra Marcellin kanssa, joka on eh, ulkoministeri. Ja Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtaja lähettää Algerian parlamentin kahdelle huoneelle kirjeen, jonka tarkoituksena on luoda jatkuva vuoropuhelu näiden kahden parlamentin huoneen välillä. Ja lisäksi luoda alueellista vuoropuhelua Maghreb-maiden kanssa nimittäin kaupallisten järjestöjen kanssa ja muiden järjestön kanssa. Algerian viisi, itsenäisyyden 50. vuosipäivänä pyytäisimme, että täällä parlamentissa voitaisiin järjestää valokuvanäyttely ja lisäksi vielä kaksi asiaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Mitä tulee Länsi-Saharaan, minulla oli mahdollisuus käydessäni Algeriassa vierailla Tindufissa – olisi hyvä, jos Christopher Rossille annettu kutsu, jonka jo lähetimme, uusittaisiin, kun järjestetään Afet Devedroin yhteinen valtuuskunta. Kohon huolestuttavat humanitaariset tilanne ja humanitaarisen avun käyttö pitäisi olla meidän esityslistallamme ja olisi tärkeää, että polisarjon yhteydessä edustajia lähetettäisiin kutsuttaisiin AFETin ja Magreb valtuuskunnan yhteiseen kokoukseen. Lisäksi pyysimme, että äh, Länsi-Saharaan voitaisiin lähettää Euroopan parlamentin ad hoc-valtuuskunta tarkastelemaan pakolaisleirien tilannetta. Tässä kaikki Algeriasta, kiitoksia. Bene, grazie, collega Panzeri. Ci sono presidente. Kiitoksia. Äh, kollega Panzeri, onko muita kollegoita, jotka haluaisivat puheenvuoron? Olkaa hyvä. Benarab. Edustaja Benarab. Merci, monsieur le président. Donc, j'étais moi-même... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Itse olin mukana tuolla Algerian matkalla ja vastasin näihin esitystiin kysymyksiin. Kun tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta, niin kyseessä on tilanne, jossa todella halutaan poliittista muutosta. Monista laista on jo äänestetty. Ja naiskiintiöstä haluaisin todeta, että on totta, että äänestettiin laista, jonka mukaan 20 prosenttia listoista täytettäisiin naisilla pienissä kylissä, 30 prosenttia keskisuurissa ja 40 prosenttia suurissa kaupungeissa ja 50 prosenttia maan ulkopuolella. Mutta uskon, että kiintiöt eivät ole riittäviä, sillä erittäin suuri ongelma, jonka feministit ovat ottaneet esille, koskee perhelainsäädäntöä, joka velvoittaa naiset pyytämään luvan esimerkiksi liikkumiseen. Kysymys viedään eteenpäin, mutta kysymys on nimenomaan perheoikeudesta ja siihen liittyvistä ongelmista, joka ei mahdollista sitä, että naiset voivat toimia täysin itsenäisesti. Sitä kannattaa korostaa. Ja toin tämän asian esille myös puhemiehelle ja hän anteeksi, Algerian parlamentin puhemiehelle ja hän sanoi, että tuota lainsäädäntöä ei nyt juuri olla muuttamassa. Ja kaksi muuta asiaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä, ja edustaja Panzerinen totesikin jo, tässä on kysymys, joka on tärkeä. Se on lainsäädäntöehdotus, josta ei ole vielä äänestetty ja sitä äänestämistä on lykätty. Kysymys, jonka monet muutkin puhujat ottivat esille. Kysymys koskee yhdistyksiä Ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja otti kantaa tähän asiaan todeten, että tässä on suuri vaara, koska se saattaa, lainsäädäntöehdotus saattaa tukahduttaa yhdistysten olemassaolo, koska ulkomainen rahoitus enää ei olisi mahdollista, vaan vaaditaan lupa, kun yhdistys halutaan luoda. Ja hyvin monet kohdat lainsäädännössä, jotka koskevat yhdistyksiä, tukahduttaa yhdistysten olemassaolo. Tästä asiasta on todella paljon keskusteltu. Ja ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja siis Algeriassa totesi, että tällainen suuri vaara on olemassa. Koska kuitenkin tuota äänestyspäivämäärä on lykätty, niin toivotaan, että tässä suhteessa kuitenkin edistystä tapahtuu. No sitten jos puhutaan Maghribin alueen ja Afrikan alueen turvallisuudesta, kohtasimme ministeri Mezalahin, joka on Afrikan ministeri. Ja minusta oli mielenkiintoista tavata hänet, koska ministeri Mezalahilla on strategia, joka koskee turvallisuutta. Ja on luotu sellainen ryhmä Sahelimaiden kanssa, joka hoitaa suhteita Euroopan unionin ja Yhdysvaltoihin. Kaikki tämä on mielenkiintoista. Ja tämä strategia yhdistää yhtäältä turvallisuuskysymykset ja puolustuksen, taistelun terrorismia vastaan ja samalla köyhyyden torjunnan. Sekin on mielestäni tärkeää, koska niin kauan kuin köyhyyttä on, niin on olemassa vaara siitä, että kansalaiset ryhtyvät ääritekoihin. vaalikomitea, tästä on keskusteltu hyvin pitkään. Euroopan parlamentti on pyytänyt useaan otteeseen sitä, että voitaisiin että meiltä voisi lähettää, lähettää tällainen vaalitarkkailumissio paikalle. Mutta kohtasin myös vastustajia, siis opposition edustajia, vastuuhenkilöitä. Tapasin myös FFSn edustajan, jotka totesivat, että ne olivat aika huolissaan siitä, että demokratian siirtyminen ei ollut vakuuttavaa ja että oli olemassa vaara siitä, että meidän että vaalik komitea saattaisi kyseenalaistaa menettely, joka ei, ja että tässä ei todella siirryttäisi demokratian kohtaan. Suhteessa siihen, mitä tapahtui Tunisiaan, niin voidaan todeta, että erona on se, on olemassa riippumaton komitea, joka on järjestänyt vaalit. Algeriassa tällaista riippumatonta komiteaa ei ole vaan kyseessä ovat oikeusministeriön ja sisäministeriön virkamiehet, jotka järjestävät vaalit. Sekin on siis ongelma. Eli riippumattomuus on vaarannettuna ja siitä syystä meitä varoitettiin siitä, että me emme saa kuitenkaan sitten vaarantaa tällaista prosessia, joka saattaa heikentyä hyvä, kollega Pantseri. Minä halusin kahta asiaa tarkentaa. Mitä tulee turvallisuusstrategiaan, me pyysimme Algeriaa, että se yrittäisi ottaa Marokon mukaan terrorismin torjuntaa, koska se on yksi ongelmallisimmista kysymyksistä ja siinä ollaan hiukan kuuroja, mutta se pitää tehdä, koska se mitä tapahtuu tällä hetkellä on todella, todella monimutkaista nämä äh, kidnappaukset, joita on ollut äh, Sahravi-leireillä. Se, että kauppiaat eivät tuota mitään Länsi-Saharassa, äh, aiheuttaa varmaan tämän kiistan radikalisoituminen. Polisaariolla on konferenssi 15. joulukuuta. Se, että me on Alkaidan edustajia tällä alueella ja Tuareg-nomadeja, jotka tulevat Libyasta aseiden kanssa. Eli nyt täytyisi ottaa mukaan Marokko. Sitten vaalitarkkailusta. Valitettavasti minä sanon tämän näin. On liikaa edustajia, jotka menevät näihin maihin e, ihan omista henkilökohtaisista syistä, eikä tiedä keitä he oikein edustavat. Ja he aiheuttavat kaikenlaisia ongelmia. E, jotkut ajattelevat, että he ovat vaalitarkkailijoita, joskus e, he sanovat olevansa näiden maiden ystäviä ja niin poispäin. Ja olisi hyvä, jos olisi jonkinlaista kuria tässä. Sanoimme, että jos vaalitarkkailu lähetetään, se täytyy olla samanlainen kuin Tunisian vaalitarkkailu, EUn asettamin ehdoin eikä Algerian asettamin ehdoin. Ja tämä oli se ehdotus, jonka minä sanoin myös komission jäsen Fyylelle ja pyysin, että komissiolla olisi tämä sama lähestymistapa, koska vaalitarkkailumissiot täytyisi lähdä tehdä samalla tavoin, jotta kansalaisyhteiskunta ei hajaantuisi ja ryhtäisi kritisoimaan Euroopan unionia ja sitten sitä ei, tai sitä ei järjestetä loisinkaan ja kukaan ei valvoisi vaaleja. Kiitoksia. Si, si potrebbe sospendere, ma io aggiungo una domanda alla... Voisimme keskeyttää, mutta asetan vielä kysymyksen eh, herra Pantseerille. Tiedämme, mikä eh, ristiriita Algerian ja Marokon välillä on Sahra, Saharavin tilanteen suhteen. Mikä on tällä hetkellä suhde Algerian ja Marokon välillä, ovatko ne hyvät suhteet, välttävät erittäin huonot, erinomaiset, mitä mm, mahdollisuuksia meillä on lähitulevaisuudessa erityisesti liittyen tiettyihin aiheisiin, esimerkiksi terrorismi tai rajojen valvonta. No, virallisten julkilausumien ohella suhteet eivät ole e, eri, e, kovinkaan hyvät. Minä sain sen vaikutelman, että Algeria yrittää luoda omaa geopoliittista vaihtoehtoa, erityisesti Sahelin alueella, jolla yritetään jollain lailla e, työntää syrjään Marokko. Ja en pitäisi kannustaa siihen, että Marokko otettaisiin mukaan, joten olisi hyvä yrittää painostaa tähän suuntaan. Kiin. Hyvä, kiitoksia. Hyvät kollegat, minä muistutan teitä siitä, että kello 11.15, eli siis 20 minuutin kuluttua, meillä on eh, kokous suljetuin ovin ja keskustelemme Joao Carvinion kanssa – EUn Intian edustuston päälliköksi äskettäin nimitty, nimetetty henkilö. Ja nyt keskeytämme hetkeksi ja jatkamme kello 11.15 suljetuin ovin. Kiitoksia.